Haluaisin nyt aloittaa tämän kokouksen. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, arvoisat naiset ja herrat, olen erittäin iloinen siitä, että olemme näin monilukuisina nyt ensimmäisessä varsinaisessa valiokuntakokouksessamme uudella toimikaudella. Istuntoa Tätä kokoista varjostaa kuitenkin Malesian Airlinesin lentokoneen alasampuminen Ukrainan yläpuolella. Miltei 300 ihmistä sai surmansa. Koordinaattorin kokouksessa puhumme asiasta ja haluaisimme esittää suunvalottelumme kuolleiden omaisille. Ja haluaisin nyt yhden minuutin hiljaisella hetkellä muistaa kuolleita. Dankeschön. Kiitos. Wir kommen dann zu unserer Tage. Siirrymme sitten esityslistalle. Esityslista on teille toimitettu. Onko kenenkään mitään vastalauseita esityslistaan? Ellei ole, esityslista on näin ollen hyväksytty. Teillä on toimitettu myöskin eilisen kokouksen pöytäkirja. Mikäli siihen ei ole vastalauseita, katsoimme, että se on hyväksytty. Kukaan ei tunnu vastustavan, joten pöytäkirja on hyväksytty. Koordinaattorien päätökset sitten. Tulevaisuudessa hoidamme tämän niin, että päätökset toimitetaan meille kirjallisesti. Kaikille valiokunnan jäsenet toimitetaan tulokset tai päätökset kirjallisesti. Ja sitten tulevaisuudessa tulen kysymään, voidaanko hyväksyä koordinaattoreiden päätökset, onko niihin korjauksia. Ja nyt teidän on toimitettu, mikäli kello 15 mennessä ei mitään vastalauseita ole tullut, niin sitten katsomme, että koordinaattoreiden kokouksen pöytäkirja niin ikään hyväksytty. Sopiiko tämä teille näin? Hyvä, tehdään näin. Zu den Dokumenten, die wir ausgelegt haben, das ist einmal Meillä on toimitettu jotakin asiakirjaa. Meillä on kokonainen suuri määrä uusia jäseniä. Yli puolet valiokuntamisesta on uusia. Teille on toimitettu tietopaketti, jonka perusteella saatte hieman mielikuvaa siitä, mitä työtä valiokuntamme tekee. Tämä on hyväksi, hyödyksi varsinkin uusille jäsenille, mutta myöskin vanhoille jäsenille on mukana tietoa esimerkiksi toimintakertomus vuosille 2009-2014. Ja komission pääosasto, komission pääosaston toimintakertomus niin ikään on tehty toimitettu TG Move pääosaston toimintakertomus. Ja pääosasto on edustettu iltapäivän kokouksessa Kallassa ja kumppanetta, joten myöskin komissiolta saadaan lisätietoa EMSA, meriturvallisuusvirasto, on myöskin kehittänyt viisivuotisen strategian. Tuokin asiakirja teille jaettu. EMSA on kutsunut meidät Lissabonin vierailulle. Tulevissa kokoustamme keskustelemme tuosta vierosta enemmän. Tämä näistä muotoseikoista. Sitten menemme ensimmäiseen varsinaiseen asiakohtaan. Olen erittäin iloinen siitä, että Italian liikenne- ja infrastruktuuriministeri Luppi neuvoston edustajana on neuvoston puheenjohtajan edustajan tullut paikan päälle. Herra Luppi, nyt te saatte puheenvuoron. Te voitte esitellä teille nyt Italian puheenjohtajakauden painopistealueita. Olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Minä tervehdin teitä europarlamentin edustajia, jotka olette tämän valiokunnan jäseniä. Minulle on suunnattoman miellyttävää voida olla täällä tänä, täällä tänään ja minä olen erittäin iloinen vastuusta, joka minulle on annettu ja aion kertoa teille nyt Italian painopistealueista liikennepolitiikassa me, tulemme, me olemme nyt tärkeässä vaiheessa, jos ajattelemme koko Eurooppaa, Euroopan tulevaa kehitystä. Paljon on tuntematonta edessä, on paljon mahdollisuuksia, joihin pitää tarttua. Meillä on kaikilla suuri vastuu, jotta tulevaisuus voisi muotoutua varmemmaksi. Ensimmäinen kulmakivi kysymys on, että onko meillä toivoa talouden syhtojen, lähteekö se elpymään, tukevasti elpymään niin näiden monien taantumavuosien jälkeen? Pystymmekö me antamaan äh, tälle potkuvoimaa, koska Euroopan, vastaisuus, Euroopan vastainen liikehdinta on niin voimakkaasti kasvanut viime vuosina. Euroopassa täytyy saada takaisin kansalaisten luottamus. Sen takia jäsenvaltiot äh, komissio ja parlamentin pitää hyväksyä ohjelma, joka sisältää sopivia toimenpiteitä. Voimme parantaa kasvua, työllisyyttä ja kohesiota ja taloutta eurooppalaiset toimielimet toimivat yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tässä perspektiivissä. Tämä on Italian puheenjohtajakauden perspektiivi. Me haluamme päästä tavoitteisiin, jotka ovat kunnianhimoisia. Haluamme koordinoida työtä jäsenvaltioiden kesken ja koordinoida työtä toimielinten ja jäsenvaltioiden kesken. Työllisyys on keskeisin painopistealue, kasvu ja vakaus ovat myös meille tärkeitä sitoumuksia. Sitoumuksia joihin komission täytyy suhtautua vakavasti parlamentin kanssa. Meillähän on konkreettista näyttöä tästä. Euroopalla on todella suuremmoiset mahdollisuudet kasvun suhteen ja se voi olla myös elementti, joka parantaa elämänlaatua. Me voimme todistaa, että on olemassa lisäarvoa eurooppalaiselle suurelle unelmalle. Kun puhumme liikenneinfrastruktuurista se on ihan keskeisessä asemassa parempaa tulevaisuutta ajatellen. Meidän pitääkin tietää, miten liikenne ja siihen liittyvät infrastruktuurit voivat olla kasvua lisäävää tekijä ja työllisyyttä lisäävää tekijä. Miten me voimme elvyttää kasvua ja työllisyyttä, mutta myös kilpailukykyä koko Euroopassa liikennepolitiikan myötä, jotta saamme vahvemman Euroopan unionin. Tulkikopeista pieni huomio, että meillä on suuri ongelma puhuja mikrofonin kanssa, koska se rätisee voimakkaasti ja se häiritsee tulkkien työtä. immer bereit gewesen. Ok. Ah. Non solo in Italia abbiamo qualche problema tecnico. Eh, Italia oli ainoa maa, jossa on teknisiä ongelmia näköjään. No niin, palataan sitten infrastruktuuriasioihin. Sanoin, että unionin liikenneverkoston pitää lisätä kilpailukykyä ja kohesiota ja sen täytyy myös noudattaa kestävyys- ja turvallisuusnormeja, jotka on asetettu erittäin korkeiksi. Liikennepolitiikan pitää olla yhteneväistä myös hiilivapaan liikennepolitiikan kanssa Euroopassa. Meillähän on traagisia tapauksia, jotka ovat koskettaneet eurooppalaisia matkustajia. Liikenneturvallisuuden pitää olla kaiken toiminnan keskiössä silloin, kun järjestetään liikenneverkkoja ja kun ajatellaan niiden toimintaa, siinä turvallisuus on keskiössä. Jos me haluamme la- laajentaa näiden verkostojen ja materiaalin potentiaalia Euroopan sisällä, niin se vaikuttaa aivan selvästi mm, Euroopan unionin BKT, ja silloin se on vahva tekijä koko Euroopan unionin taloudessa. Jotta investointeja voitaisiin toteuttaa, pitää tehdä jonkunlainen selvä pesäero menneisyyden kanssa. Pitää lähteä päästä pois siitä paradoksista, mikä oli julkisen liikenteen asema vuodelle 2014-2020, koska komissio on nyt sitoutunut työhön parlamentin kanssa sillä tavalla, että pyritään kattamaan 27 miljardia euroa, jotka on suunnattu näille infrastruktuurihankkeille, jotka ovat siis numerisia digitaalisia hankkeita. Loppukuluista... Öö, tulee, koituu jäsenvaltioiden budjettiin budjettivastuuseen, joiden avulla pystytään käyttämään ennakoituja resursseja, jotka ovat kuitenkin yhteydessä kasvu- ja vakauspakettiin. Kun ajattelemme näitä kasvuinfrastruktuuritekijöitä, Italia puheenjohtajamaana sanoi jo 16.17. tulee 16.17. syyskuuta esittelemään ohjelman, jossa ehdotetaan suurempaa joustavuutta jäsenvaltioille, julkiselle hallinnolle ja myös jos ajatellaan rakennerahastojen toimintaa 2014-2020, tämä erityisesti suuntautuu rajat ylittävään liikennetoimintaan. Ja me haluamme myös paremmin hallinnoida näitä käytävä yhteyksiä ja myös hyödyntää paremmin yksityisiä resursseja ja tehdä yhteenvetoa siitä, mitä on tehty viimeisten vuosikymmenien aikana, mitkä ovat olleet projektien instrumentteja, joiden avulla on pyritty rahoittamaan rahoitusinstrumentit ovat uusia. Me tarvitsemme, me tarvitsemme uusia rahoitusinstrumentteja ja nostetaan rahoitusinstrumentteja. Meillä on myös PONS-projekti. Sitä ei ole vielä riittävästi sovellettu. Ehkä ei ollut riittävästi äh, investointia, mutta ei ollut myöskään sääntömääräisiä puitteita, jotka olisivat tarpeeksi kattavat. Meillä on myös tämä Le, le direttive Eurovignette, maggiorazioni tariffarie. Meillä on myös Eurovignetti-projekti, me 15-25 prosenttia tieliikenteestä halutaan saada toisille liikennemuodoille paremmin sope- soveltuviksi myös. Meillä on myös hallintointiongelma TNT-verkoissa vuoteen 2014 joulukuun mennessä jokainen käytävä, joka käyttää kolme eri liikennemuotoa, meidän pitäisi hyväksyä työohjelmaa, jotta voisimme kuvata niitä työolosuhteita, miten joka maat haluavat poistaa hallinnollisia operatiivisia esteitä, joka voisi edesauttaa liikenteen tehokkuutta. Ja halutaan elämän arvottaa erilaisia työtasojen työtasojen merkitystä. Syyskuussa katsotaan uudestaan, tämän vuoden syyskuussa katsotaan uudestaan, miten on käytetty erilaisia instrumentteja. Varoja tähän hallintointiin pitäisi saada EU-ta, jotta voimme paremmin integroida fyysiset tekijät yhteen. Me haluamme tässä tarkistaa joitakin olosuhteita. Ensimmäinen liittyy siihen, miten EUn e strategian pitää pyrkiä parempaan kohesioon, miten me voimme tehdä sitä talouden saralla. Toiseksi, toinen elementti on, meidän pitää päästä yli tai varjoida enemmän näitä aikajanoja. Meillä on 12 eri raja-aluetta, jotka voivat jumiuttaa rajat ylittävää liikennettä. Meidän pitää saada parempaa vastavuoroisuutta teknologiassa. Meillä on myös pikas logistiikka, joka vähentää 10-20 prosenttia kuljetuskustannuksista me logistiikan käyttö auttaa myös tuottavuuteen. Jos me ajattelemme kuljetuskustannuksia, tavaraliikenteessä se on noin 12 prosenttia, sitä voitaisiin vähentää 8 prosenttiin parantamalla logistiikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme säästää 180 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka tärkeä logistiikka on ja kuinka integroidut järjestelmät uudessa liikennestrategiassa koko EUn alueella. Kaikki tämä pakottaa meidät hyväksymään käytännesäännöt, joka vaikuttaa meidän tulevalle työajalle. Meillä on koko joukko tavoitteita. Ensimmäinen niistä on aikarajojen harmonisointi, minkä sisälle voidaan saada jonkinlainen orgaaninen prosessi käynnistettyä. Sen takia me olemme pyytäneet, että että TEN käytäviä tuettaisiin talous- ja rahoitusohjelmalla. Me olemme myös laatineet rakenteita ja TEN-verkkoja, TEN-verkkoja, mutta nyt pitää löytää sopivia määräaikoja koska haasteena ei ole ainoastaan ohjelmoida, haasteena myös toteuttaa nämä painopistealueet, jotka olemme itsellemme asettaneet. Toinen asia, se on itsestään selvääkin talous- ja rahoitussuunnitelmat. Meillä tarvitsemme resursseja, jotka asetetaan EUn käyttöön, mutta meillä on myös, meillä täytyy muistaa myös jokaisen jäsenmaan oma osallistuminen, oma panos. Miten tämä, tätä panostusta hyödynnetään, mikä on niiden vaikutus niihin toimenpiteisiin, jotka on otettu täyttöön tavoitteiden pääsemiseksi TNT-verkoissa. Pitää myös muistaa, miten taataan pääsy resursseihin, jossa on kyseinen yhteinen hyöty, eli meillä pitäisi olla jonkunlainen kiertävä ra- rahoitusjärjestelmä, jossa myös yhteinen, yksityinen pääoma on osallisena. Yksityinen pääoma tarkoittaa sitä, että erilaisten eri maiden tekemät maat perustuvat per- hyvin perusteltuun logisti, logiikkaan, joka myös tarkoittaa sitä, että saadaan palautetta tälle yksityiselle pääomalle me haluamme myös saada parempaa inhimillistä liikkuvuutta. Se on yksi EUn suurista haasteista tulevina vuosina. Italian puheenjohtajakauden aikana me aiomme antaa tälle paljon painoarvoa. Me järjestämme epävirallisia tapaamisia. Ensimmäinen niistä on Milanossa. Se on keskeistä, koska me olemme toteuttamassa suuria EUn yhteysverkkoja. Me yritämme myös ottaa mittaa suurista haasteista silloin, kun on kyse suurista pullonkauloista ja solmukohdista taajamissa suurissa väestöryhmittymissä, väestöryhmittymäalueissa. Miten me voimme vastata tähän haasteeseen? käyttämällä tietysti uutta teknologiaa, käyttämällä uusia keinoja, liikennemuotoja, jotka, noudattavat, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja pystymme takaamaan mahdollisimman nopean ja helpon liikkuvuuden. Kilpailukykyä ei saa unohtaa. Me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia. Italian puheenjohtajakauden aikana me haluamme myös keskustella joistakin lainsäädäntöasiakirjoista, jotka ovat mielestämme tärkeitä. Neljäs rautatiepaketti on yksi tärkeä mahdollisuus tarkastella Euroopan rautatieverkoston tilannetta, jotta voimme parantaa sen tehokkuutta ja kilpailukykyä Euroopan parlamentti viimeisellä lainsäädäntökaudella vaikutti suuresti siihen, että voimme määritellä paremmin tämän neljännen rautatiepaketin kokonaisuudessaan. Ministerineuvosto ja komissio ovat myös laatineet tai laativat myös tekniset pilarit tälle rautatiepaketille. Nyt on kysymys vielä hallinnoinnista, se on poliittinen pilari. Se koskettaa markkinoiden avautumista, se koskettaa tärkeitä sektoreita, joita on tutkittu tarkasti jäsenvaltiossa nimenomaan julkisia palveluita, paikallisia alueellisia julkisia palveluja. Italia sitoutuu tiukasti siihen, että se tekee työtä yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa nopeuttaakseen töiden etenemistä. Laatien kaikista parhaiten nämä kolme tärkeintä asiakirjaa, jotka liittyvät nimenomaan teknisiin pilareihin, on neuvoteltu myös Kreikan kanssa ja haluamme neuvotella jatkossa tiiviisti parlamentin kanssa myös nimenomaan, koska tämä neljäs rautatiepaketti tarvitsee vahvaa pila, poliittista pilaria tukea. Me olemme aloittaneet jo keskustelun jäsenvaltioiden kanssa. Minä toivon vilkasta keskustelua parlamentin kanssa, miten me voimme määritellä tämän äh, hallinnoinnin ja tämän poliittisen pilarien toiminnan me haluamme tietysti avoimuutta. Se on keskeinen tekijä, jotta voimme lähestyä hyvällä, hyvin tätä hyvää hallinnointia. On ihan ilmeisen selvä, jos ajattelemme historiallisia taloudellisia syitä. Meidän me täytyy ottaa myös jotkin holding kysymykset huomioon ja suorit toteuttaa uudistuksia joissakin jäsenvaltioissa. Miten me teemme valvontaraportteja rautatieyhtiöissä. Sen jälkeen, kun nämä yhteydet on eriytetty, niin silloin me, meidän täytyy ajatella, mikä on tämä antitrustitoiminta – Meillä on tietyt säännöt markkinoita varten, mutta tarkoituksena on taata kilpailukykyinen dynamiikka, joka e, on ei-syrjivää. Ja meidän täytyy myös ottaa huomioon hintapolitiikka, että se vastaa kustannuksia ja että meillä on kaiken kattava avoin palvelu tarjottavissa kaikkialla. Meidän pitää ajatella kansallisia palveluja, julkisia palveluja. Toivomme, että liberalisointiprosessi olisi yhteneväinen kaikissa jäsenvaltioissa, jossa meillä olisi ennalta etukäteen laaditut metodit, koska se takaisi hyvän kilpailun EU-ssa, ei ainoastaan palveluissa, jotka riippuvat markkinoista, mutta tällä voitaisiin että hyvät paikalliset julkiset liikennepalvelut. Ne ovat hyviä vain joissakin jäsenvaltioissa, mutta joissakin jotkut jäsenvaltiot ovat jääneet vähän kehityksestä jälkeen. Nämä puitteet eivät siis ole homogeenisia koko Euroopassa, eivätkä tapaa kunnon kilpailua, kilpailuolosuhteita. Sen takia on aihetta pohtia, kuinka kantavaa tämä liberalisointi voisi olla. Meidän täytyy ottaa huomioon, että se on hyvin arkaluontainen asia ja paikallisilla julkisilla palveluilla on oma roolinsa kyseisen maan politiikassa. Italialla on jo tästä aika paljon kokemusta liberalisoinnista ja sen mielestä vastavuoroisuus on tärkeä tekijä, jos voimme lähteä itse hallinnoivaan markkinatoimintaan, itse säädelty markkinatoimintaan. Me haluaisimme päästä vähän pidemmälle tästä nykyisestä normatiivisesta puitteista, joka on hyvin sirpaloitunut, koska me haluamme myös hyviä tarjouskilpailuehtoja, toimivia tarjouskilpailuehtoja, ja, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi näiden metodien avulla pystyä määrittelemään omat julkisen palvelun suunnitelmat kussakin jäsenvaltiossa. Minä sanoin tässä hallinnoista muutaman sanan. Meidän pitää saada sisämarkkinat yhteneväisemmiksi. Meillä pitää olla täsmälliset säännöt, kun puhutaan olemassa olevista holding-säännöistä. Ja sitten muutama sana ilmailuliikenteestä. Minä haluaisin palata siihen, että tämä aloite on ihan ratkaisevassa vaiheessa. Kesäkuussa komissio teki lainsäädäntöehdotuksen, jonka avulla pyrkitään tarkastamaan tämä nati dall'implementazione dei pacchetti legislativi. Yhteinen avoin ilmatila. Tämä lainsäädäntöpaketti on nyt voimassa. Single European Sky 2 tulee, sillä tulee olemaan ratkaiseva merkitys kyseiselle sektorille. Tällä aloitteella pyritään pääsemään vielä pidemmälle kuin mikä oli tässä Open Single Sky 1. Ja me haluamme, että kaikki osallistujat olisivat aktiivisia ja kaikille koituisi tästä riittävää hyötyä. Me haluamme, että Eurooppa olisi ilmailuliikenteen kannalta kilpailukykyinen, dynaaminen ja pystyisi vastaamaan haasteisiin, jotka tule, johtuvat kasvavasta liikenteestä lentoliikenteen kysynnästä tulevina vuosina. Nämä ehdotukset ovat keskusteltavissa Italian puheenjohtajakauden aikana me haluamme olla rakentavia, inklusiivisia, mm, jotta pääsisimme tavoitteisimme. Euroopan parlamentti on antanut suuren panoksen jo ennen tätä komission aloitetta, antaen modifioidun version tästä tekstistä, jossa on puhuttu jostakin ongelmista, joita jäsenvaltiot olivat tuoneet esille. Italia puheenjohtajakautensa aikana haluaa yhteisen avoimen ilmatilan. Se on yksi sen painopistealueista koska me haluamme keskittyä avainkysymyksiin, helpottaa keskustelua konkreettisista asioista, antaa konkreettisia ja kaikkien kesken jaettuja vastauksia. Haluamme päästä vielä pidemmälle Cesar-aloitteessa ja haluamme päästä vielä pidemmälle tässä yhteisessä ilmatilassa. Me haluaisimme tästä mietinnön, joka olisi valmis 8. lokakuuta ja kokouksessa. Sen jälkeen on marraskuun alussa ministeritason tapaaminen. Sen jälkeen järjestetään Roomassa konferenssi, jossa halutaan syventää tätä asiakirjaa, jotta pääsimme yhteis- hyvään yhteiseen lähestymistapaan. Toivottavasti saamme yhteiset linjaukset huippukokouksessa joulukuun kolmas päivä mitä tulee sitten tulee maantieliikenteeseen, Italia haluaa tämän vuoden syyskuussa lähteä tutkimaan uutta direktiiviä, jossa puhutaan rajat ylittävästä liikenteestä, joka perustuu työryhmän tekemään tekstiin. Me haluamme tarkistaa, mit, mitkä ovat mahdollisuudet päästä trilogin puitteissa sopuun ensimmäisessä käsittelyssä toimijoiden välissä, välillä. Jos ajattelemme tavaraliikennettä, rajat ylittävää li, maantieliikennettä, niin me haluamme jo syyskuun alusta saada käynnistää yhteydenotot mm, parlamentin kanssa, joka perustuu huhtikuun 14. päivänä käytyyn ensimmäiseen käsittelyyn. Me haluamme myös päästä trilogissa sopimuksen toimielinten välillä. Tämän avulla me voisimme hyväksyä uuden direktiivin, joka tietysti perustuu toisen käsittelyn toimintaan. Meriliikenteessä pitää ottaa huomioon uudet säännöt satamapalveluissa – Parlamentti aivan erityisesti on erittäin kiinnostunut satamakysymyksistä. Jos tarkistetaan TNT-verkko, joka perustuu taas uuteen satamapolitiikkaan. Lungo una strategia joka liittyy koko EUn liikenneverkostoon niin Italiassa niin kuin koko Euroopassa, muualla Euroopassa – me tiedämme, että nyt on valintojen aika, kun puhumme keskeisistä solmukohdista ja kuinka äh, tärkeää logistiikka on, kun haluamme luoda välttämätöntä synergiaa, jotta saisimme tavarakuljetuksen liik- tehokkaammaksi erilaisten käytävä, käytävien avulla. Jos me lähdemme liikkeelle tästä eurooppalaisen tavarakuljetusliikenteen uudelleen luokittelusta. Silloin voimme paremmin, silloin tarvitsemme paremmat kilpailumahdollisuudet. Me tulemme myös esittelemään tekstin siitä, miten voidaan parantaa satamapalveluiden saatavuutta, koska satamat voivat olla kasvun moottoreita. Me myös pyrimme tutkimaan komission ehdotusta, jotta saisimme yhteiset säännöt, jolla voidaan ehkäistä kilpailuvääristymiä, koska kilpailusääntöjä pitää kaikkien noudattaa. Sääntöjen avulla lainsäädäntö voi olla harmonisoidumpaa, mutta meidän pitää kuitenkin muistaa aina kansalliset erityispiirteet satamatoiminnoissa. Me olemme vakuuttuneita, että pitää saada viite, viitekehys ja normatiiviset säännöt, jotta jokainen maa voisi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Toivomme tyydyttäviä tuloksia kaikilta jäsenvaltioilta ja Euroopan parlamentilta. Sehän on mm, tämän sektorin etu, jolla voi olla todella strateginen rooli koko Euroopassa. Hyvät naiset, hyvät herrat, mm, hyvät liikennevaliokunnan jäsenet, hyvä puheenjohtaja. Meidän ohjelmamme tarkoituksena on kehittää liikenneinfrastruktuurien par- ja me haluamme myös parantaa työllisyyttä koko Euroopassa. Me haluamme parantaa ihmisten, yksityisten ihmisten, työntekijöiden, yritysten elämänlaatua. Meiltähän pyydetään tuloksia. Meidän täytyy tehdä valintoja, jotka osoittavat, että jos me haluamme lisää Eurooppaa, niin se tarkoittaa parempaa elämänlaatua. Tähän tavoitteeseen, tavoitteeseen pääseminen edellyttää tiettyä moraalista toimintaa ja tiettyjä poliittisia valintoja. Herr Minister Lupi, vielen Dank. Kiitoksia ministeri Lupi tästä esityksestä. Nyt olemme saaneet kuulla Italian puheenjohtajakauden prioriteeteista ja ehdotan, että nyt sitten kuuntelemme koordinaattoreita. Jokainen voi käyttää kolmen minuutin puheenvuoron, sitten ministeri vastaa ja sitten kaikilla muilla on vielä kahden minuutin puheenvuoroajat. Voimme jatkaa tällä tavalla ja aloitamme Van Kampista. Olkaa hyvä. Äh, Hyvä puhemies, äh, puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Kaikille oikein hyvää aamua. Ministeri Lupi, sydämellisesti tervetuloa Euroopan parlamenttiin. EPP-ryhmä on ilahtunut hyvästä yhteistyöstä kanssanne. Joissain kohdissa voisi olla vielä paremminkin. Mutta puheenjohtaja, tänä päivänä emme voi ottaa huomiota Ukrainan katastrofia, joka tapahtui viime torstai-iltapäivänä. Ja kysymykseni onkin ministerille, ensimmäinen kysymykseni, että millä tavalla neuvosto on nyt käsitellyt tätä lentoonnettomuutta ja mitkä ovat neuvoston aloitteet Tiedän, että hyvin varassa vaiheessa jo tähän kiinnitän huomiota, mutta uhreja on ollut erittäin paljon ja haluaisin tietää, onko ministerillä jotain kerrottavaa tästä asiasta tällä hetkellä. Hyvä puheenjohtaja. Italian puheenjohtajavaltion ohjelma kertoo valtavasta innokkuudesta ja päämäärätietoisuudesta. Mutta aivan kuten me Alankomaissa usein sanomme, ne pelkästään aloitteellisuudella ei päästä mihinkään, vaan täytyy myös pyrkiä konkreettisiin lopputuloksiin. Kysymykseni ministerille onkin, mikä on mikä tämä Miltä tämä tilanne vaikuttaa tällä hetkellä? Olette nyt ottaneet viestikapulan Kreikan kollegoilta ja nyt syksyllä, jos saadaan aikaiseksi tämä neljäs rautatiepaketti, niin kysymys on siitä, että millä tavalla asia hoidetaan. Onko olemassa merkkejä siitä, että ennen vuoden 2014 joulua ainakin tämä hallintopuoli onnistuisi hyvin – tässä tietysti tarkoitusperät ovat hyviä, mutta onko myös sellaisia merkkejä, jotka osoittavat, että asia vielä loppuun asti? Sama koskee myös ilmailupakettia. Ja lentokenttäpalveluita. Tästä kohdinkin haluaisin saada tietää enemmän. Haluaisin tietää siitä aikataulutuksesta, joka teillä tällä hetkellä on, jotta asiat sujuisivat mallikkaasti. Ja kolmas tärkeä aihealue koskee luonnollisestikin satamapalveluita ja näiden kyseisten satamien rahoituksellista avoimuutta. Paljon on tehty, mutta tarvitaan tietysti vielä paljon tosiasioita, jotta voidaan nähdä, missä kohdissa nyt ollaan menossa ja aiotaanko puolen vuoden kuluessa viedä näitä asioita eteenpäin. Ja sitten hyvä puheenjohtaja, jos sallitte, niin muutama lyhyt kommentti yksityiset varat TENTE-väylillä. Se on hyvä asia, mutta meidän täytyy kuitenkin olla varovainen tämän joustavuuskäsitteen suhteen. Taloudellisessa kriisissä tietysti joustavuus on hieno käsite, mutta se saattaa kyllä tulla aika kalliiksi ja EPP haluaa ää, tässä suhteessa ehdottomasti pitää ohjausnuorista kiinni. Euroopassa on erittäin paljon kuorma-auton ja tavaraliikennekuljettajien suhteen erittäin paljon huolestuneisuutta. Haluaisimmekin tietää, mikä teidän tilanteenne ja teidän näkemyksenne on tästä asiasta. Ismail Ertug. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon ministeri. Haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä ja iloitsen etukäteen hyvästä yhteistyöstä teidän kanssanne. Voitte luottaa meidän tukeemme, herra Luppi. Kiitoksia myöskin teidän alustuksestanne ja painopistealueiden luettelonista varsinkin siitä tavasta, jolla te puhuitte neuvoston puheenjohtajakauden pyrkimyksistä silloin, kun on kyse merkittävistä uudistuksista liikennealalla ja teidän halustanne viedä näitä asioita eteenpäin. Te mainitsitte jo suuret hankkeet eri liikennemuotojen yhteydessä ja myöskin rautatiesektorin te mainitsitte. Tämä on hienoa. Nyt on viime aikoina voitu nähdä, että teknisiä esteitä on voitu poistaa ja vihdoinkin tämä paketti saadaan vietyä asianmukaiseen suuntaan niin, että yhtenäinen markkina-alue vihdoinkin saadaan aikaan. Minun nähdäkseni tärkeää, että tämä tekninen puoli ja tämä tekniikkapaketti saataisiin vietyä eteenpäin. Olen täysin vakuuttunut siitä, että teknisten asioiden suhteen saadaan nopeammin sopu aikaan kuin muiden asioiden suhteen. Euroopan parlamentissa on enemmän poliittista tahtoa tämän puolen kuntoon saattamiseksi syys-lokakuussa. Mahdollisesti voitaisiin jo edistystä saada aikaan ja olisikin hyvä, että asioita hoidettaisiin juuri sillä tavalla, johon tekin viittasitte puheenvuorossanne. 93 direktiivi, joka pyrkii parantamaan hyötyajoneuvojen käyttöä edistämään sitä. Minun nähdäkseni tämä olisi erittäin tärkeä asia. Minä katsoisin, että tärkeää olisi hoitaa kuntoon tärkeät tekniset asiat ja että tekniset, teknisiä asioita koskevat päätökset pistäisi myöskin täyttäntöön mukaan ottaen aerodynamiikkaa koskeva aloite. Nämä parantavat liikenneturvallisuutta, siksi näiden teknisten asioiden täytäntöönpano parantaisi tilannetta myöskin hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää ja tehokkuus paranisi. Siksi onkin hyvä, eh, mikäli neuvosto nyt kaudellaan ottaa nämä painopistealueiksi. Ja sitten ajoneuvojen ohjaamoita koskevat säännökset. Viimeiset kahdeksan vuotta määrä ja, määräaika on pidennetty jopa kahdeksan vuoteen tämän suhteen. Tämä on minun nähdäkseni aivan liian hidasta kehitystä. Entä sitten yhteinen strategia infrastruktuurin rahoittamisen suhteen? Minun nähdäkseni tämä on kenties suurin ongelma tällä hetkellä Euroopassa. Kaikkialla on infrastruktuurin suhteen ongelmia, sillat murenevat ja romahtavat, joten äh, pikapuolen tarvittaisiin merkittäviä korjauksia. Onko teillä mitään konkreettisia ehdotuksia, joita tulette Italian kaudella tulevina viikkoina tai kuukausina esittämään meille infrastruktuurin parantamiseksi? Entä sitten äh, Euroopan laajuiset verkostot? Miten täytyy edistää niitä? Ja mitä konkreettisia ehdotuksia teillä on? asioiden toteuttamiseksi käytännössä, ei niin pelkästään jättämiseksi niiden puhentatasolle. Euroopan laajuiset verkostot ja niiden määritelmät, kuinka tätä asiaa edistetään tulevaisuudessa. Nyt ei haluta ottaa takapakkia ja siirtää liikennettä takaisin tai yhä enemmän maanteille, vaan päinvastoin. Olen jo iloinen siitä, että kuulet, kuulen kohta teidän vastauksenne ja erityisesti toivotakin, että huomioon eurooppalaisiin liikennekäytäviin. Kiitoksia sitten Robert Sile. Kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa ministerin tänne TRAN-valiokuntaan tervetulleeksi. Edustan ESER-ryhmää ja odottelen erittäin hedelmällistä yhteistyötä. Haluaisin myös painottaa sitä, mitä Van de Kamp totesi. Ilm- liikenneyhteydessä tällaisten liikenneonnettomuuksien ja ilmailuonnettomuuksien tutkiminen on erittäin tärkeää ja meidän tulisi pohtia sitä, tulisiko mahdollisesti muuttaa menettelytapoja, joissa tämänkaltaisia tilanteita tutkitaan. En kykene selvittämään kansalaisille sitä, miten yhden maan johtaja voi sanoa, että vastuu on sillä maalla, jossa onnettomuus tapahtui. No, juridisesti näin saattaa olla, mutta samanaikaisesti hän itse teki kaikkensa, jotta tuo maa ei kykene hallinnoimaan tuota onnettomuuspaikkaa. Siitä syystä minun mielestäni tämä tilanne on asia, jota liikenneneuvoston tulisi tarkastella. No sitten muut kysymykset esityslistallamme. Rautatiepaketti Haluaisin liittyä edellisten kollegoiden joukkoon, jotka totesivat siitä jotain. Ymmärsin, että haluatte päästä mahdollisimman nopeasti sopimukseen yhtenäistä lähestymistavasta, mukaan lukien nämä julkiset palvelut. Ja jos näin ei tapahdu lokakuun loppuun mennessä, niin saatamme aloittaa neuvottelut tästä teknisestä puolesta. Ymmärsinkö siis oikein rautatiepakettisuunnitelmanne? No sitten kun puhutaan ilmailusta, niin Euroopan parlamentti työskentelee oikein hyvin ilmailupuolella ja haluaisimme nähdä edistystä tapahtuvan myös neuvoston puolella. Connecting Europe Facility ja TEN-T verkot, eurooppalaajuiset verkot ovat tärkeitä Ja nämä ovat siis tärkeitä. Olemme kuitenkin saaneet toisenlaisiakin viestejä budjettiyhteydessä, se on selkeästi nähty, että Euroopan laajuiset verkot, siellä useat fasiliteetit on suljettu. Se on aivan toinen viesti kuin mitä on muuten haluttu välittää. Mitä tapahtuu näissä suurissa liikennehankkeissa? Haluaisin myös kuulla selvennystä sen suhteen, mitä olette kirjoittanut tässä kannanotossa TENTE-verkoista tässä lukee englanniksi hanke, jossa siirrytään muunlaisiin liikennemuotoihin. Ja miksi tämä määritelmä, jonka olette tänne kirjoittaneet, miksi sellainen määritelmä, kun olemme niin pitkään pyrkineet siihen, että päästään sopimukseen asiasta? Muussa tapauksessa kuitenkin haluan toivottaa teille kaikkea menestystä ja hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa. Dankeschön, Robert Ziele. Kiitoksia, Robert Ziele. Seuraavaksi edustaja Meissner. Kiitoksia. Kiitos herra ministeri siitä, että tulitte tänne tänään kertomaan teidän prioriteeteistanne liberaaliryhmän nimissä. Nyt kun puhun, niin tietystikin haluan myöskin kantaa oman korteni kekoon kolmessa minuutissa. En välttämättä ehdi kaikkia sanoa, mutta yritän kuitenkin. Te puhutte TEN TE-verkostoista ja verkkojen Eurooppa-välineistä ovat tärkeitä meille kaikille. Ne ovat kaikkein tärkeimpiä asioita, joista valiokunnassa on puhuttu. Ja juuri siksi, että tälle sektorilla on lisää rahaa, haluamme myöskin, että infrastruktuurit ja liikenneväylät saadaan parempaan kuntoon. On hyvä, että puhutte täytäntöönpano rajoista. Mikä olemme huolestuneet asiasta use it or lose it periaatteesta, kun on kyse. Meidän täytyy saada pikkuhiljaa konkreettista edistystä aikaan. Te puhutte myöskin lainoista Ja toivoisin, että näiden suhtaan toimittaisiin paremmin kuin aiemmin. Me tarvitsemme nimenomaan yhteisrahoitusta, sellaista, joka tuo enemmän rahaa käytettäväksi tärkeisiin hankkeisiin. Täällä puhuttiin määritelmistä, tämän voi jättää nyt itse väliin kun on kyse lainsäädännöstä, niin sen täytyy pysyä myöskin lainsäädäntönä. Rautatiepakenteen suhteen ollaan erittäin kunnianhimoisia, olen täysin samaa mieltä kummankin osan suhteen, kummankin osapuolen suhteen. Hienoa, mikä tämä onnistuu rautatien alan etujen nimissä. Haluaisimme nopeasti hoitaa tämän teknisen puolen kuntoon, koska tämä olisi merkittävä asia edistysaskel sisämarkkinoiden suhteen. Sitten yhteinen eurooppalainen ilmatila, Single European Sky, siinkin viitattiin. Te puhutte kaikki mukanottavasta, rakentavasta lähestymistavasta. Minua kiinnostaisi, mitä neuvosto tämä nyt tarkoittaa. Tämä saattaa olla vaikeaa, mikäli kaikki vain allekirjoittavat, kaikki jäsenvaltiot vain allekirjoittavat, kukaan ei sitten pistä asiaa täytäntöön. Ja miten sitten päästään eteenpäin? Minä tulen itse Saksasta ja tiedän, että Saksan ja Ranskan rajalla esimerkiksi on joitakin asioita mennyt mönkään Italian suhteen. Toivottavasti viitelen kaudella sitten eri asiat edistyvät. Minua kiinnostaisi kuulla, miten te viedetään se eteenpäin. Sitten tieliikenteestä. että totesitte, että rajat ylittävä täytäntöönpano halutaan parantaa. Minua kiinnostaa hyvin paljon juuri tämä puoli. Hienoa, että puheenjohtajakaudella ne tulette neuvottelemaan tästä asiasta samoin kuin satamapaketista. Sekin on erittäin tärkeä asia. Kolme seikkaa vielä, joita te ette maininnut, mutta jotka ovat kuitenkin tärkeitä. Ensinnäkin yhtenäinen merialuepolitiikka. Liikennevaliokunnassa tästä on puhuttu ja sinistä, sinisestä kasvusta myöskin on puhuttu. Sitä on haluttu edistää. Rannikkoalueiden matkailu on yksi seikka, joka liittyy meidän työhömme, meidän valikuntamme työhön. Ja meripolitiikka niin ikään kuuluu meille. Costa Concordian tapaus. Sitähän juuri hinataan pois onnettomuuspaikalta. Onko teillä jotakin sanottavaa italialaisena tästä asiasta Euroopan tasolla? Ja te ette puhu myöskään lentomatkustajien oikeuksista laisinkaan. Voitteko sanoa tästä jotakin? Das Wort hat jetzt Karin Madeli. Karin Madeli, seuraavaksi. Bonjour, monsieur ministre. Päivää ministeri. Tervetuloa meidän valiokuntaamme. Minä kuuntelin tarkasti Italian pääministeriä Matteo Renzi, joka sanoi puheessa Euroopan parlamentin edessä ja tavoitteista. Hän puhui nimenomaan että tästä puheenjohtajakaudesta. Minä istun täällä keskellä salia että pitää taistella e, ilmaston lämpenemistä vastaan. E, parin kuukauden kuluttua pidetään kansainvälinen huippukokous ilmastosta 2015 Pariisissa. Minun kysymykseni nyt on suora. Mihin pitäisi aiotte ryhtyä? Mitkä ovat ne ajatusrakennelmat, joihin te aiotte sitoutua, jotta annatte todella riittävästi jalansijaa liikennesektorille, kun puhutaan ilmaston lämpenemisestä. Toisin sanoen kysymys kuuluukin, että onko todella tajuttu ilmailuliikenteessä, kun lähdetään tavo- tavoitta- tavoittelemaan tavoitteita, onko EUlla asettanut itselleen hyvät tavoitteet? Te puhutte ö, kestävistä liikennemuodoista, tuettavista kestävistä liikennemuodoista. Se on ihan hyvä asia, mutta haluaisinkin tietää, mikä on teidän tiekarttanne kun puhutaan erityisesti suurten hankkeiden toteuttamista, minä kutsun niitä turhiksi. Erityisesti jos ö, ö, Torino vievä tunneli, Jonin ja Torinon tunneli, mitkä ovat arvioidut kustannukset, kokonaiskustannukset Lyonin Torinon välille rakennettavaan tunneliin ja mikä on yhteisrahoitus mitä Italia tulee pyytämään EUlta? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymys on yhtä tärkeä. Kun puhutaan suurista, turhista hankkeista, tai minä puhun niistä, minä haluaisin tiedä, miten tänä päivänä voidaan taistella lahjontaa vastaan, kun puhutaan suurista infrastruktuurihankkeista. Mit, mihin on lähdetty, jotta voitaisiin estää korruptiota ja oltaisiin mahdollisimman avoimia? Ja ajan säästämiseksi vielä kaksi ihan pienen pientä kysymystä. Minä haluaisin tietää, te sanoitte puheissanne, että liikenne halutaan rytmittää kansalaisten elämän mukaan. Italian puheenjohtajakauden aikana, miten te aiotte toteuttaa kaiken, jotta kansalaisilla olisi pääsy näihin liikennemuotoihin? Miten taataan laatu, yhteydet ja eri liikennemuotoiden yhteensopivuus? Miten te aiotte nimenomaan toteuttaa tämän yksilökohtaisen liikkuvuuden, kun puhutaan tietysti polkupyörästä tai julkista liikennepalvelusta, jotta voidaan taistella epätasa-arvoa vastaan tarjottujen liikennemuotojen suhteen. Ja viho viimeinen kysymys, minä kysyn teiltä, miten te aiotte vahvistaa kestävyyttä, eh, kun puhutaan eh, infrastruktuurista, jolla on alikapasiteettia tai joskus ylikapasiteettiakin. Kiitos. Kiitoksia Karima Deli. Viimeisenä koordinaattorina Peter Lundgren. Olkaa hyvä. Ja, eh, jag är alltså själv eh, gammal lastbilschaufför, 30 år. No niin, minulla on 30 vuoden menestys tässä ammatista ja olen eh, työskennellyt siis erittäin paljon kuorma kuljettajien parissa. Ruotsissa, kun puhutaan tieliikennekuljetuksesta, niin tilanne on ainakin ehdottomasti huonontunut. Ja jos otettaisiin käyttöön täysin vapaat markkinat, niin se merkitsi kyllä kuoleman iskua, kuolin iskua monille ruotsalaisille yrityksille. Tilanne on jopa niin huono, että Green Cable, joka on tavaroiden kuljetusyritys Ruotsissa, aikoo vapauttaa 600 työntekijää töistään – ja ennen kaikkea Itä-Euroopasta tulevat yritykset hyödyntävät ja polkumyyjät, polkumyyvät työvoimaansa hyödyntävät kabotaasisääntöjä tällä tavalla väärin. Ja olen ollut kymmenen vuotta ulkomaan töissä nimenomaan tällä alalla ja olen saanut nähdä sen, millä tavalla eri yhteistyökumppanit toimivat kautta Euroopan. Nimenomaan Ruotsin kohdalta on erityisen tärkeää säilyttää ja mahdollisesti myös laajentaa kuorma-autojen pituutta ja painorajoja, jotta voimme saada aikaiseksi ympäristöystävällisiä kuljetusmuotoja. Meidän täytyy lisätä tavaroiden mahtuvuutta autoihin, jotta ei lisäämään autojen määrää teillä. Meillä ei ole mitään ongelmia sen suhteen, että teillä kulkisivat tällaiset mega rekat. Täytyy kuitenkin katsoa sitä, millä tavalla me jäsenvaltiona voimme säilyttää nimenomaan omat sääntömme näiden raskaiden ajoneuvojen kohdalla. No sitten kun katsotaan tätä rautatiekuljetusta, niin siinä suhteessakin tilanne on katastrofaalinen. Hyvin usein otettiin esimerkkinä Ruotsin ja Englannin hy- hyvinä esimerkkeinä mutta me olemme pyrkineet mahdollisimman suuriin voittoihin niille yksityisyrittäjille, jotka ovat tällä alalla lähteneet. Ja tilanne on johtanut erittäin huonoon seurauksiin kuluttajille. Useimmiten ihmiset valitsevat mielellään lentokoneen tai auton, jotta pääsevät varmasti perille, eivätkä niinkään rautatien kuljetuksia Talvella meillä on järkyttävän kylmä ja junat myöhästyvät miltei poikkeuksetta. Tämä kaauksen kesku... tämänlainen kaos halutaan ottaa käyttöön myös muualla Euroopassa. Olen kyllä pahoillani, mutta tämänkaltainen yksityistäminen ei todellakaan toimi. Oletteko aivan tosissanne siinä, että haluatte ottaa käyttöön tämänkaltaiset yksityistämistoimenpiteet muualla Euroopassa? Vielen Dank, Peter Lundgren. Und jetzt hat... Kiitoksia. Sitten arvon ministeri saa puheenvuoron. Ja tämän jälkeen otetaan vielä toinen kysymys kierrossa. Tietystikään kaikkia yksityiskohtia ei kannata luetella, mutta toivomme kuitenkin konkreettisia vastauksia konkreettisiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Kiitän koordinaattoreiden edustajia tai tai koordinaattoreita, jotka ovat kiinnostuneena seuranneet minun esittelyäni Italian puheenjohtajakaudesta. Meillä on eräs keskeinen ajatus, joka johdattaa meitä meidän puheenjohtajakaudellamme. Minä olen huomannut, että hyvät aikomukset eivät riitä. Hyvät aikomukset pitää konkretisoida todellisena toimintana, ohjelmina, jotka ovat täsmällisiä. Me keskustelemme täällä eri aiheista, nimenomaan rautatieliikenteestä, mutta myös ilmailuliikenteen turvallisuudesta, kysymykset, Nämä kaikki koskettavat meidän kansalaistemme joka päivästä elämää, meidän liikeyritystemme ja perheittemme elämää. On ehdottoman välttämätöntä täsmentää asioita asioiden pitää olla täsmällisiä ja selkeä, selkeästi ilmaistuja. No, minä ymmärrän varsin hyvin teidän pyyntönne ja, ja me sitoudumme konkreettiseen toimintaan Italian puolesta. Meillä on nyt uusi, teillä on nyt uusi parlamentti tässä aloittamassa työtä, uusi komissiokin on kohta jälkeellä meillä on kuusi ensimmäistä kuukautta, jotka ovat erittäin tärkeitä ja ratkaisevia, jos ajattelemme sitä, miten parlamentti voi käynnistää tulevan viiden vuoden toiminnan. Me tulemme näkemään, miten Italia puheenjohtajamaana konkreettisesti ilmentää nämä toivotut hankkeet ja aikomukset. Ukrainasta, sen lentotragediasta instituuttoimielimen edustajana, hallituksen edustajana voin tietysti sanoa, että tapahtumat oli järkyttävä draama, mutta se synnyttää koko joukon kysymyksiä. Meillä on tarkoituksena äh, saada kansainvälinen äh, tutkimuskomitea koottua, joka lähtee tutkimaan äh, onnettomuuden syitä, mitkä johtivat siihen, että tämä malesialainen matkustajakone ammuttiin alas. Mutta mikä meitä koskettaa liikenneministerinä, minua liikenneministerinä aivan erityisesti, ja äh, uskon, että se koskettaa tietysti kaikkia, niin tämä on kysymys siitä sicurezza dei nostri, eh, dei nostri cieli, eh. yhteinen avoin ilmatila, yhteinen eurooppalainen ilmatila, sen pitää olla taattua turvallisuutta aluetta, mutta meidän pitää työstää sitä yhdessä, jotta pääsemme yhteiseen, yhteisiin sääntöihin, jotka ovat yhteneväiset koko EUn alueella. Tämä on meille asetettu kysymys, joka siis tulee vain korostetummaksi tämän järkyttävän tragedian jälkeen muista kysymyksistä yhte, eurooppalaisesta yhteistä ilmatilasta ja siitä, että kaikki etenee kovin hitaasti. Kaikki liikkuu kuitenkin hyvään suuntaan. Öö, meidän pitää neuvostossa päästä jakolinjojen ylitse. Meidän pitää pystyä nopeaan toimintaan, jotta saisimme todella toteutettua tämän yhteisen eurooppalaisen ilmatilan. Jos ajattelemme erityisesti ilmailuliikenteen turvallisuutta, me, me tarvitsemme hyvää koordinaatiota. Meidän täytyy keskittää toimemme ongelmien ratkaisemiseen. Mikä tässä on viivästyttänyt tämän yhteisen ilmatilan toteutumista? Meillä on paljon asiakirjoja. Onko meillä jotakin pattitilanteita, jotka estävät yhteisen ilmatilan syntymistä ja sen toimivuutta? Tarvitsemme parempaa koordinaatiota, jotta voisimme edetä yhteisen säännöstön luomisessa. Ministeri neuvostossa meidän pitää viedä tätä asiaa voimallisesti eteenpäin, mutta on myös muita asioita, joita meidän täytyy tehdä EU-ssa ympäristökysymyksissäkin. Ne kaikki liittyvät tähän äskeiseen lentoonnettomuustragediaan. Neljäs rautatiepaketti. Siitä puhuttiin paljon. Monet teistä puhuivat siitä suorasti tai epäsuorasti siinäkin haluan korostaa, kuinka edellinen parlamentti teki suunnattoman suuren työn siinä sen eteenpäin viemisessä. Ymmärrän, kuinka vaikeata on nyt edetä tästä eteenpäin, jotta päästäisiin tavoitteisiin. Te olette huolissanne, koska te haluatte jotain konkretiaa. Palaset alkavat kuitenkin pikkuhiljaa loksahtaa paikoilleen. Meillä on teknisiä ongelmia, komissio on tehnyt hyvää työtä. Kreikan tekemä puheenjohtajakauden aikana oli erittäin merkittävää. Me tarvitsemme joitakin määritelmiä vielä kolme elementtiä rautatiepaketissa, rautatiepaketissa mahdollisti sen, että komissio pääsi, sai yhteisen kannan teknisestä pilarista, mutta me emme aio missään nimessä jarruttaa. Päinvastoin me haluaisimme, että tämä tekninen pilari olisi, muodostuisi konkreettiseksi määritelmäksi, että saisimme hyvän lopputuloksen. Teidän valiokuntannehan on samaa mieltä meidän kanssamme siitä, että neuvostossa pitää myös silloin, kun määritellään tämä tekninen pilari, se on konkreettinen tavoite. Meillä pitää olla myös riittävästi rohkeutta lähestyä kaikkiin asioihin pystyä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita meillä on esitystä. Meillä pitää olla rohkeutta lähteä määrittelemään keskeistä teemaa. Se on hallinnointi. Mitä tarkoittaa hallinnointi? Sen jälkeen, kun me olemme saaneet teknisesti infrastruktuurin paikoilleen, jotta me, meillä olisi yhteiset rautatiekäytävät, niin sitten meidän pitää tutkia, miten me, lähtee, miten me lähdemme hallinnoimaan, hoitamaan sitä, takaamaan, että mailla on riittävän hyvä pääsy tähän kilpailukyky säilyy, miten me määrittelemme yhteiset säännöt. Ei pidä pelätä tätä tekijää, tätä osiota. Sehän on, kuuluu poliittiseen elämään. Eli löytää yhteisiä kohtia, yhtymäkohtia, ei vain hajottavia tekijöitä. Teknisessä pilarissa pitää edetä ja meidän pitää käynnistää keskustelu parlamentin ja neuvoston välillä poliittisesta pilarista. Teidän puheenvuoroistanne kuulsi huolestuneisuus markkinoiden vapauttamisesta ja ettei se saisi vahingoittaa keskeisiä julkisia palveluja – miten me keskitymme tähän hallinnointikysymykseen. Tämä kysymys on tärkeää ja me, meidän konkreettisena tavoitteenamme on se, että lokakuun neuvoston kokouksessa käynnistetään ensimmäinen poliittinen keskustelu kaikkien jäsenvaltioiden kesken – siellä saamme varmasti kuulla, mitkä ovat keskeisimmät huolenaiheet, eh, mitkä ovat eh, suurimmat kysymykset eh, jäsenmaittain. Ja sen jälkeen mahdollisesti voisimme tämän ohjausjakson aikana, ei viedä ehkä loppuun tätä poliittista pilaria, mutta ainakin määritellä tekninen pilari aloittaa. Että meillä olisi siis jonkinlainen yhteinen käsitys siitä, mikä on yhteinen asiakirja, suurista teemakokonaisuuksista, joiden avulla viedään neljäs rautatiepaketti päätökseen. Tämä on ainakin meidän yksi tavoitteistamme, mutta me se ei tarkoita sitä, että sen jälkeen kun tekninen pilari on saatu käsitellyksi, niin sitten pysähdytään siihen. Minä ihan teen lyhyen yhteenvedon tekninen pilari. Tärkeä asia aloittamme aloitamme ministerineuvostossa kaikkien ministerin kesken keskustelun hallinnoinnista, teknistä pilarista ja paikallisista julkisista liikennepalveluista. Tämä on ihan konkreettinen, mutta hyvin tekninen ohjelma. Mitä tulee konkreettisiin ehdotuksiin? Tämä eh, t verkoista ei meidän tarkoituksena ole lähteä muuttamaan määritelmää. Ehkä minä ilmaisin itseni huonosti. Jo vuodesta 2008 tähän päivään asti parlamentti ja neuvosto ovat edenneet huikeasti. Ensimmäinen suuri edistys oli painopistealueiden määrittely. Ilman painopisteitä ei ole mitä, mitä työstää. avanti e il Consiglio ha fatto un grande eh, passo avanti. Parlamentti on ottanut aimo harppauksen eteenpäin määrittelemällä TNT-verkostot. Se on suuri harppaus eteenpäin, koska se antaa meille nämä prioriteetit. Ja äh, miten nämä suuret käytävät, tai miksi ne ovat niin välttämättömiä, ja miten avulla ei ole vielä päästy tavoitteisiin. Mikä oli TNT-verkkojen alkuperäinen tavoite tai alkuperäiset tavoitteet? Haluamme saada EUn yhtenäisemmäksi. Se kai oli alkuperäinen tavoite. Ja sen jälkeen vastata rautatieliikenteen asettamiin haasteisiin ympäristökysymykset. Meillä on myös haasteena kilpailukykyisyys liikeyritysten kesken. Me voimme voittaa tämän, jos me muutamme maantieverkko, maantieverkkoliikennettä enemmän raiteille. Kyllä tämäkin parantaa elämänlaatua. Kun me olemme määritelleet nämä TNT-verkot, meidän pitää pystyä myös hahmottamaan painopistealueet ja mitkä ovat välttämättömät resurssit näiden painopistealueiden toteuttamiseksi. Myös toteutuksen pitää olla täsmällistä me haluaisimme jatkaa tätä keskustelua, koska me olemme vakuuttuneita siitä, että investoinnit, resurssit, jotka nyt on jo sijoitettu infrastruktuureihin, eivät ole kustannuksia, vaan ne ovat investointia työllisyyteen ja kasvuun. Tälle tielle me olemme lähteneet ja aiomme edetä sillä. Lopuksi vielä muutama sana ilmaston lämpenemisestä – muistutan, että nimenomaan tämä on suuri haaste, joka vaatii meiltä paljon. On mahdollista vastata siihen konkreettisesti. Voimme vastata koko Euroopan puolesta, eli miten taistella ilmaston lämpenemistä vastaan nimenomaan, jos me ymmärrämme, miten meidän pitää toimia kaikin mahdollisin konkreettisin olemassa olevin keinoin. muuttaaksemme käyttäytymismalleja ja luodaksemme infrastruktuuria, jotka vastaavat tavoitteita epämuodollisessa, epävirallisessa neuvoston kokouksessa syyskuussa me tulemme puhumaan, tulemme käymään vuoropuhelua paikallis- yhteisön edustajien kanssa, nimenomaan kaupunkiyhteisön edustajien kanssa kaupunkiliikenteen tulevaisuudesta. Se on meille suuri haaste. Siellä voi löytyä uusia liikennemuotoja. Co-sharing on yksi tapa. Sähköinen auto on aivan uusi liikennemuoto monissa maissa ja se kehittyy valtavasti eri jäsenmaissa. Danke sehr. Und jetzt haben wir eine ganze... Kiitoksia. Nyt meillä on suuri joukko puheenvuoropyyntöjä, joten valitettavasti joudun rajoittamaan puheajan yhteen minuuttiin per puhuja. Muuten me emme pääse koko luettelua käsiteltyä Van Dalen, Foster, Liberac. Agua, Herr de Grandes, Herr Bach, Herr Riquet, Herr Andersen, Frau Senalova, Herr Zelitska, Herr Koch, Frau Auto, Aito und Frau D'Amato. D'Amato und dann noch Poreba Und dann ist die, da noch zwei und die zwei kommen auch noch dran. Und ich darf Sitten vielä nämä kaksi viimeistä puhujaa. Sitten laitan vielä itseni puhujalistalle. Ja herra Van Dalen aloittaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia ministeri Lupi siitä, että tulitte tänne valiokuntaamme. Kiitoksia myös näistä reaktioistanne tähän tragedian, joka aiheutui kun Malesian, Malesian Airlinesin lentokoneeseen, lentokone ammuttiin alas Ukrainan yläpuolella. Äh, ensimmäinen liikenneuvosto, sen täytyy ehdottomasti ottaa tämä asia esille ja protestoida voimakkaasti sitä vastaan, millä tavalla tällaisia tutkimuksia ei ole sallittu tehdä riittävän hyvin tuolla alueella. Koko tilanne on täysin absurdi tuo äh, alue on ollut avoin kaikille päivätolkulla. Kuka hyvänsä on päässyt sinne. Haluan, että tuleva liikenneneuvosto ehdottomasti protestoi tätä vastaan ja haluan mielen kuulla teidän reaktionne. En kuullut riittävästi myöskään tästä sosiaalista polkumyynnistä kaikilla eri liikennealueilla, onpa kysymys sitten sisävesiliikenteestä tai mistä hyvänsä liikennemuodosta. Ihmisiä hyödynnetään, riistetään kysymys on pelkästään rahasta. Tämä täytyy saada muuttumaan. Haluaisin, että otatte erityisesti esille sosiaalisen polkumyynnin. Meillä on huomattavasti hyviä vaihtoehtoja ekokombien avulla muuttaa tätä tilannetta toisenlaiseksi. Ottakaa siihen kantaa, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Citroa Foster, Italian. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa italialaiselle kollegalle. Monia vuosia sitten edellisessä elämässäni lentoaralla Olin mukana käsittelemässä ilmassa tapahtunutta törmäystä, joka tapahtui Jugoslavian ilmatilassa. Tuo oli onnettomuus, tuo tapaus. Se ei ollut tahallinen teko. Oli myöskin itse esittelijänä, kun laadimme mietin, joka koski eurooppalaisten lentokenttien turvallisuutta syyskuun 11. päivän iskun jälkeen. Ja nyt kun malesianlainen lentokone ei joutunut onnistumuuteen, vaan pikemminkin tahallisen terrorismin uhriksi, niin toivottavasti nämä tekijät saadaan kiinni teoistaan rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Toivottavasti nyt menette takaisin liikenneministeriön neuvoston kokouksen ja vaaditte toimenpiteitä. Kun otan huomioon se tapa, jolla paikan päällä on ja kuinka media myöskin on päässyt tonkimaan onnettomuuspaikkaa. Toivottavasti nyt lähdetään viesti ja protesti tätä vastaan. Ja yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja se saara ja niiden estäminen ovat erittäin tärkeitä. Me parlamentissa tuemme, herra ministeri, täysin niitä uudistuksia, että haluatte saada aikaan Cesarin ja yhteisen eurooppalaisen ilmatilan suhteen. Poliittista tahtoa kuitenkin puuttuu. Lisää lainsäädäntöä enää tarvita nykyistä lainsäädäntöä täytyy vain pistää täytäntöön ja täytyy varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa otetaan eri edut ja intressit huomioon. Yhdistynyt kuningaskunta niin ikään toivoo, että näitä asioita hyvin ponnekkaasti viedään eteenpäin. Kiitoksia. Sitten edustaja Liberatski. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Ilahtuneena kuulin sitä, mitä teillä oli sanottavaa Mutta olen kuunnellut tämän tyyppisen esityksen jo 20 kertaa aiemminkin. Tavallisesti kuulemme tämän kiinteän osan ja sitten teillä ei ole paljon aikaa, koska kesäloman jälkeen teillä on vain noin neljä kuukautta käytettävissä. Ne niin haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon siihen, että kun puhutaan Malaysian Airlinesin lentokoneen alasampumisesta, miksi eurooppalaiset virastot eivät ole reagoineet millään tavalla – ja muista asioista. Meillä on oikeusistuimen tuomio siitä, että rekkan kuljettajien täytyy nukkua hotelleissa. Saksassa on toiset säännöt, Ranskassa toiset, joten käsittääkseni meidän tulisi varmistautua siitä, että loppujen lopuksi voitaisiin todeta, että puheenjohtajan valtio on päässyt kaikissa näissä alueissa menestykselliseen lopputulokseen. Oh, Sitten me tietystikin toivomme kaikki. Rova Aguiar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Ministro das Infraestruturas. Kiitos puheenjohtaja, arvon ministeri. Tehän vastaatte liikenne- ja infrastruktuuriasioista. Sallinet, että aluksi onnittelen teitä siitä, että Italia nyt ottaa ohjat käsinsä puheenjohtajamaana. Toivotan teille kaikkea mahdollista onnea ja menestystä seuraavalle puolelle vuodelle. Kiitoksia myöskin teidän alustuksestanne, josta kerrot Italian puheenjohtajakauden painopistealueista. Liikenne on äärimmäisen tärkeässä roolissa, varsinkin kun on kyse yhteismarkkinoiden loppuun saattamisesta ihmisten ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi. E e ja kun otetaan huomioon, kuinka suuri osa Euroopan bruttokansan tulosta koituu liikennepuolella tai koostuu liikenteestä tai liikenteen eri muodoista, täytyy varmistaa, että kullakin liikenteen muodolla on oma strategiansa. Tarvitsemme myöskin kokonaisvaltaisen strategian, joka mahdollistaa sen, että liike-elämä pystyy mukautumaan ja sopeutumaan ja varmistautumaan tulevaisuuteen ja tekemään merkittäviä infrastruktuuriinvestointeja. Myöskin monimuotoisuus ja erilaisuus Euroopan eri alueilla ja eri jäsenvaltioista täytyy muistaa. Kullakin jäsenvaltiolla ja alueella on omat erityispiirteensä. Itse tulen saarialueelta. Sen jälkeen kun Maastrichtin sopimus hyväksyi, hyväksyttiin, Madeira on pidetty äärialueena. Madeira kuuluu saarten ryhmään, joita pidetään äärialueena Euroopassa. Ja saarialueiden erityispiirteet täytyy ottaa huomioon. Ja myös Euroopan unionin strategista täytyy ottaa erityisalueet huomioon. Nyt pikkuhiljaa pääsen aiheeseen. Ikävä kyllä joudun nyt keskeyttämään teidän puheenvuoronne, koska aika tuli täyteen. Herra Desgrandes, olkaa hyvä. Kiitos, ministeri, kiitos puheenjohtaja. Espanjalainen ryhmä tukee, tukee näitä suuria linjauksia Italian puheenjohtajakaudella. Meillä on vähän aikaa. Minä ihan sähkösanomanomaisesti kerron teille tärkeistä aspekteista, joista te olette puhuneet. On välttämätöntä vahvistaa käytävien toimintaa. Se on erittäin tärkeää. Minä kuuntelin myös, kuinka te sanoitte, kuinka välttämätöntä on joustavoittaa julkisia rahoja, että voimme rahoittaa rajat ylittäviä hankkeita. Meitä kiinnostaa erittäin suuren, erittäin paljon. Me kuuntelimme paljon tästä rautatiepaketista. Meistä se on hyvin integroitu paketti. Ei ole mahdollista edetä teknisessä pilarissa, jos ei lähdetä syventämään sitä ennen poliittista aspektia. Satamat on ihan keskeistä, että niille on niille kuuluva liikennettä, yhteneväisten, yhteensopivien liikennemuotojen rooli. Ja me, mikä, mitä tässä on myös käytetty, on se, että ne olisivat avoimia, että ne osallistavat myös muiden liikennemuotojen symbioisiin. Ei saa unohtaa maantietä ja rautateitä. Niillä on erittäin tärkeä yhteenkuuluva, yhteentoimiva rooli satamien kanssa. Tämä ei ole vain kaunista italialaista musiikkia, kun te puhuitte omalla äidinkielellä, mutta se sopii erittäin hyvin meidän tavoitteisiimme. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla. Sitten katsotaan, mitä luksemburgilainen näkökulma tähän keskustelun tulee tuo. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra ministerille siitä, että teillä on erittäin rohkea puheenjohtajakauden ohjelma. Onnittelen teitä siitä ja toivon näille onnen edistystä. Pari konkreettista kysymystä vain, koska aika on kovin vähän. Ensinnäkin ilmailualasta. Te hienosti keskustelitte, tai luovitte tämän Gibraltarin ongelman ohitse ja totesitte, jotakin matkustajien oikeuksista. Minä kiinnostavat matkustajien oikeuksien lisäksi myöskin yhtenä Euroopan ilmatila ja myöskin nämä lähtö- ja laskeutumisajat ja Gibraltarin ongelma. Kuinka te aiotte päästä tästä ongelmasta ylitse? Kuinka te aiotte saada nämä kaksi jäsenvaltiota sopimaan tästä asiasta? Mitä aiotte tehdä tämän hyväksi? Sitten tieliikenteestä ja tieliikenteen turvallisuudesta. Hyvin monia ongelmia täällä on mainittukin eri puheenvuoroissa ja kuinka sitten kapotaasia valvotaan ja näitä suurrekkoja, niiden toimintaa. Komissaari Kallas on usein viitannut jäsenvaltioiden omaan vastuuseen. Miten te aiotte edistää tätä asiaa kaudellanne? Ja onko nyt vihdoinkin tullut aika ryhtyä konkreettisesti työstämään näitä ongelmia ja laatimaan yhtenäistä toimintakenttää? Kuinka Rautatievirasto tässä voisi edes auttaa asiaa. Te haluatte kokonaisena pakettina viedä tätä rautatiepakettia eteenpäin. Tämä hyvin paljon riippuu tästä teknisestä pilareesta. Ja mikäli ei saada sovittua koko paketista, niin toivottavasti tämä tekninen puoli ainakin saataisiin hoidettua kuntoon. edustaja Rikki. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri. Haluaisin puhua erittäin lyhyesti. Arvostin suuresti, kuinka te painotitte kasvuongelmia, investointi, verkosto- ja hallinnointiongelmia, jotka ovat teille painopistealueita. Minun kysymykseni kuuluu näin, ottaen huomioon sen, että nämä kysymykset on nyt otettu esille liikennebudjetti, aluepolitiikka ja myös tutkimus, televiestintä, teleliikenteen energiapolitiikkaa. Aiotteko te puheenjohtajakauden aikana jotain intertyöryhmää, koska on todettu, että on erittäin hankala edetä näiden kysymysten tiimoilta, kun keskustelu on niin voimakkaasti politisoitunut. Toinen, toinen kommentti, niin koskettaa rautatiepakettia sanoakseni, että mikäli ymmärsin oikein, oletteko te sitä mieltä, että se on pikemminkin valtti, että voidaan edetä niin paljon kuin on voitu edetä siellä, missä on voitu edetä, ja jos puhutaan poliittisesti tästä hallinnoinnista, mutta te aiotte käynnistää, aiotte käynnistää myös neuvottelut teknisestä paketista, ymmärsinkö oikein? tässä voidaan tietysti odottaa tiettyä politisointia, mutta voidaan odottaa teollisuuden panosta ja osallistumista tässä. Frau Andersen. Terova Andersen. Wanted to ask about... Kiitoksia. Haluaisin kysyä siitä, mitä Italian puheenjohtajavaltio aikoo tehdä asettaakseen etusijalle tieliikennekuolemat meidän tulisi pyrkiä vähentämään niitä jäsenvaltioissa vuotena 2010-2020 ja vaikka jonkun verran on saatukin aikaiseksi, niin emme pääse tavoitteisiin tämänhetkisen tilanteen pohjalta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa hallitus ei tee suinkaan riittävästi ja vähennystä on aivan vähän, joten haluaisin tietää, onko tämä tärkeä kysymys Italian puheenjohtajavaltiolle ja mitä asiassa aiotaan tehdä. Kiitoksia sitten Senalova. Kiitoksia, arvon ministeri. Haluaisin kiittää teitä ensinnäkin teidän avauspuheenvuorostanne ja jo antamistanne vastauksista. Monet kollegoista mainitsivat Malesian Airlinesin lentoturman. Haluaisin yhtyä herra Liberatskin sanoihin. Minäkin haluaisin kysyä teiltä, kuinka te aiotte edistää siviili-ilmailun turvallisuutta, varsinkin silloin, kun on kyse kriisialueista. Kuten Rova Andersen, minäkin haluaisin kysyä, kuinka paljon ihmisiä on kuollut maantieliikenteessä kuinka voidaan vähentää tieliikennekuolemia ja minkälaisia seuraamuksia tai sakkoja voidaan langettaa, mikäli edistystä ei saada aikaan. Sitten e-call-järjestelmä ja siihen liittyvä infrastruktuuri. Toivottavasti Italia kaudellaan haluaa pistää täytäntöön, saattaa loppuun e koskevan säännöstön ja pistää sen täytäntöön. Kuinka olet edistää tätä? Noin roolitran. Sitten Teli. Yes, indeed, Mr. Chairman. Uh, good morning, Minister. Niin, kyllä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta ministeri. Tämä teidän johdantonne oli kyllä hyvin rohkaiseva, kunnianhimoinen ja hyvä pohja. On vakaa analyysi kaikille tulevalle toiminnalle. Varmaankin toimisin myös hieman rohkeammin sanoisin, että meillä ei ole toimivat sisämarkkinat liikennealueella, mutta nämä eri osa-alueet, joita kuvailitte, olette selkeästi hyvin tietoinen tästä ongelmasta enemmän integrointia liikenteessä on tapa lisätä kasvua, että olette selkeästi myös tietoinen siitä. Näin kaksi eri tavoitetta. Yksi on se, että meillä on tämä tuleva tavoite, jota kuvaisitte, ja toinen on tämä jo nyt olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano. Meillä on edelleenkin paljon sirpaleisuutta tässä suhteessa, protektionismia, Meillä on erilaisia ongelmia edessämme. Jäsenvaltioiden tehtävänä on toimia. Te olette korostaneet tätä oikeaa toimintatapaa, käytännössääntöjä ja niin poispäin. Yksi kommentti ja kaksi kysymystä. Jäsenvaltioiden täytäntöpanokyky on tärkeä tässä suhteessa ja on tärkeää, että teemme selväksi sen, että meillä on hankkeet ja on rahat. Jos rahoitusta ei ole, niin silloin hankekin menee mönkään. Haluaisin nähdä teidän tulkintanne siitä, mitä toteaisitte selvennyksenä holding-yhtiöiden toimintatavoista. Muista asioista meillä on riittävästi aikaa keskustella. Edustaja Koch seuraavana. No. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, minun kotimaassani viime viikon loppuna oli meri, sattui erittäin paha bussionnettomuus. Kymmenen ihmisiä kuoli ja kymmenen loukkaantui. Mikäli bussissa olisi ollut ACC ja hätäjarrojärjestelmä ja mikäli kaikkia sosiaali sääntöön sosiaalisia säännöksiä ja lepo- ja työaikoja koskevia säännöksiä olisi noudatettu, onnettomuudelta olisi voitu välttyä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana on annettu lainsäädäntöä. Kuinka tätä lainsäädäntöä voidaan paremmin pistää täytäntöön ja lainsäädäntöä valvontaa? se olisi tärkeämpää kuin uusien lakien antaminen. Mitä reagoitte tähän, ministeri? Grazie, Rova Ajuto. Ministro, eh, ormai è chiaro perché ce l'ha ripetuto. Kiitos, puheenjohtaja, hyvä ministeri. Te sanoitte usean otteeseen, että Italian kauden painopistealueet, prioriteetit ovat eurooppalaisten käytävien kehittäminen. Minä olen kansalainen, Euroopan kansalainen, Nämä käytävät ovat itsestäänselvyys, välttämättömiä. On tehty useita tutkimuksia, e, myös puhuu tästä Torinon käytävästä, ja ne ovat osoittaneet, että jotkut pätkät niistä ovat turhia. Eikö olisi parempi investoida jonnekin muualle kuin koko tähän Lionin Torinon tunneliin? Voitaisiin käyttää sitä eurooppalaisena käytävänä, joka menisi Unkariin ehkä, ja voitaisiin käyttää jo olemassa olevaa, hyödyntää olemassa olevaa verkostoa. Treviisissä ra- rajalla on olemassa ny- nykyaikainen toiminnassa oleva verkosto, ei, mutta ei se tarkoita sitä, että teillä olisi vähemmän liikennettä, ei laisinkaan. Muistutan, että mehän puhuimme tästä lahjonnasta siihen liittyvästä selonteosta 60 miljoonaa per kilometri, eli paljon enemmän kuin eurooppalais, muissa eurooppalaisissa maissa. Italiasta siis nämä luvut. Jos, en minä nyt tarkoita, että tämä mafia olisi keskittynyt tieliikenteeseen ja nimenomaan Italian liikenteeseen, mutta eikä pystytä tarjotaan asianmukaisia liikennepalveluja Euroopan kansalaisille sen sijaan, että lähdetään luomaan jotain suuria verkostoja verkkoja, jossa, joiden toimivuutta ja kannattavuutta vähän kyseenalaistetaan. Damato. Rova Damato. Kiitos ministeri. Te mainitsette, että lokakuussa tullaan saattamaan päätökseen Valletan kautta kulkeva liikenneväylä ja silloin tämä väylä toimii käytännössä. Onko tästä mitään hyötyä tästä väy- liikenneväylästä? Monet ovat kysyneet, että esimerkiksi matkailun suhteen. Te totesitte, että Italian puheenjohtajakaudella määrä jakaa parhaita käytänteitä, jotka liittyvät matkailuteollisuuteen. Meillä on kuitenkin joissakin osin Italiaa ollut lakkoja ja muita työmarkkinatoimia, jotka ovat tuhonneet ympäristöä. Kuinka sitten matkailupuoli ja kulttuuripuoli muistetaan? Kuinka ne kulkevat käsi kädessä? Toivottavasti tällaista ongelmaa ei jatkossa enää esiinny. E, Poreba. Panie ministrze, trzy szybkie e, pytania. E, po pierwsze... Niin, kiitoksia. Muutama kysymys. Ensinnäkin, kun puhutaan markkinoiden avaamisesta matkustajaliikenteelle, niin tiedättekö, että monissa maissa esimerkiksi Puolassa ei ole valmistauduttu tämänkaltaisiin kunnianhimoisiin hankkeisiin. Toivottavasti Puolankin perusteluita kuunnellaan. Toiseksi sitten tämä omistajuuden erottaminen ja yksityistäminen rautatieliikenteessä. Me tuemme sitä jos me tuemme sitä, niin ovatko siirtymäajat silloin pidemmät? Kolmanneksi, onko tavoitteena ne myös ottaa huomioon tenten uudistamista, sillä monia väyliä ei ole lainkaan otettu huomioon. Varsinkin Itä- ja Pohjois-Euroopassa. Kiitos sitten edustaja Taylor. Um, yeah. Kiitos puheenjohtaja hyvin nopeasti, koska tiedän, että aika on käymässä vähin. Kiitos herra ministeri. Haluaisin viitata kahteen asiaan. Merisatamia koskevaan lainsäädäntöön ensin haluaisin viitata. Mikä neuvoston asenne on tiettyjen satamapalveluiden vapauttamiseksi, esimerkiksi kun on kyse luotsipalveluista? Ja miten te suhtaudutte sen kitkaan, jota tuntuu olevan komission ajattelussa silloin, kun on kyse merisatamien valtion tuista. Ne ovat johtaneet siihen, että ensimmäinen käsittely on lykkääntynyt tämän suhteen Euroopan parlamentissa. Toinen aiheeni, johon siinä viitata, on ilman saastuminen mukaan luettuna Euro 6 standardit Miten Italian puheenjohtajakaudellaan tulee suhtautumaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen vähentää ilmain saastumista Euro 6-normien suhteen? Ja miten tätä voitaisiin pistää täytäntöön aiemmin, eikä vasta vuonna 2030? Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Minister, I will continue my question in Croatian. Kiitoksia. Minä jatkan kysymykseni esittämistä kroatian kielellä. Kiitoksia, hyvä ministeri. Painotitte infrastruktuurihankkeiden merkitystä TNT-verkoissa. Ja liikkuvuus on kuitenkin usein jätetty sen ulkopuolelle. Liikkuvuus on kuitenkin yksi tärkeistä perusperiaatteista EU:ssa. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että Kroatian kansalaiset, jotka asuvat Dubrovnikin ja toisen kaupungin alueella ovat fyysisesti muusta maasta erossa. Tämä on ihan tärkeä liikenteeseen liittyvä kysymys. Näiden kansalaisten täytyy käyttää vaihtoehtoisia liikennemuotoja päästäkseen liikkumaan alueeltaan. Tässä suhteessa tarvitsemme sekä neuvoston että komission apua, jotta voimme ratkaista nämä suuret infrastruktuurihankeongelmat, kuten Pelishatsin äh, sillan rakentaminen – jotta voisimme tarjota samat mahdollisuudet kuin mitä muilla Euroopan unionin kansalaisilla on. Minulla nyt on viimeinen kysymyksen esittämisen vuoro. Herra ministeri, mikä olisi vaihtoehto? Mikäli olisi 100 miljoonaa euroa, jolla rakettaisiin Berliinistä Wrocławiin liikenneväylä, joka lyhentäisi matkaa kahdella tunnilla, tai mikäli samalla rahalla rakentaisiin Lyonin ja Torinon välinen tunneli, mikäli työpaikkoja syntyisi yhtä paljon, niin kummana vaihtoehdon te varmasti valitsisitte huolimatta siitä, miten, miten te voitte neutraalisti suhtautua tähän huolimatta siitä, mistä maasta on kyse? Voitteko suhtautua tähän täysin neutraalisti tähän kysymykseen? Tuti. Kiitos. Mande, molte delle quali... Eh, Kollegat ovat esittäneet lukuisia kysymyksiä. Kiitos niistä. Joihinkin olette jo saaneet vastauksen puheenvuoroni sisällä, mutta kaiken te sanoitte, minä olen sen kirjannut mielin ottanut huomioon ja suhtaudun siihen myönteisesti. Se on rohkaisua ja kannustusta Italian puheenjohtajakaudelle tulevalle ohjausjaksolle. Tämän tapaamisen tarkoituksenahan oli nimenomaan Eh, ovviamente la Commissione del Parlamento. Eh, tarkoituksena on nimenomaan saada ensimakua siitä, mikä on Italian puheenjohtajakausi. Eh, eli aihe, kaikki aiheita on otettu esille ensimmäisessä kysymysvastausosiossa. Mitkä ovat meidän keskeiset tavoitteemme? Mitkä olemme itsellemme asettaneet? Mutta tässähän on kyse koko Euroopasta. Tekninen pilarihan liittyy neljänteen rautatiepakettiin. Se on keskeinen elementti turvallisuutta ajatellen. Meillähän on ollut mahdollisuus sanoa tämä usean otteeseen jo ministerikokouksissa, kun puhumme liikenteen turvallisuudesta rautateillä, mutta turvallisuusteemahan liikenteessä, se on tietysti myös ilmailussa tärkeää ja varsin tärkeää. Myös ihmisten liikkuvuus, ihmisten turvallisuus liikkuvuudessa, kansalaisten taattu turvallisuus on keskeistä keskeistä. Kaksi kysymystä esitettiin maantieliikenteen turvallisuudesta ja julkisista liikennepalveluista. 28. heinäkuuta viime vuonna Italiassa tapahtui suuri liikenneturma, tragedia. 39 ihmistä menetti henkensä linja-auto-onnettomuudessa. Linja-auto kuljetti retkeläisiä, turisteja, jotka liikkuivat tuolla alueella – kyseisellä alueella. Onnettomuus johtui siitä, että bussia ei oltu tarkastettu, turvallisuussääntöjä ei oltu noudatettu. Ennaltaehkäisevä toiminta, valvonta, tarkastus on välttämätöntä. Meidän pitää pystyä ennaltaehkäisemään onnettomuuksia. Meidän pitää voida tarkastaa ajoneuvoja, mutta myös autokannan ja linja-autobussikannan ö, uudistaminen, kuorma-autokannan uudistaminen. Meillä on maita, joissa julkinen liikenne, julkisen liikenteen kaluston keski-ikä on seitsemän vuotta. Näin ainakin Italiassa on asianlaita. Joissakin maissa liikenteen, liikennekaluston keski-ikä on 12 vuotta. Se on niin vanhentunutta ja se vaikuttaa tietysti turvallisuuteen, se saastuttaa enemmän. Se ei ole hyväksi ympäristölle, täytyy valvoa tarkastaa enemmän turvallisuuden takaamiseksi. Meidän pitää myös hyödyntää julkisia varoja tässä varoja innovaatioon ja äh, uudistamaan, nuorentamaan meidän ajoneuvokantaamme Euroopassa. Yleensäkin toinen aspekti turvallisuudessa on huolto ja ylläpito. Meidän maanteen, meidän tieverkostomme huolto ja ylläpitoa. 10 prosenttia onnettomuuksista maanteilla johtuu teidän huonosta kunnosta. Tässäkin on investointeja toteutettavissa jäsenvaltioiden toimesta maantieverkoston kunnon ylläpidon takaamiseksi tai sopeuttaa sinne hyvää infrastruktuuria – Tehän tiedätte, että on paljon tieverkostoa Euroopassa, jotka on tarkoitettu vain kevyelle ajoneuvoliikenteelle. Siellä ei ole otettu huomioon esimerkiksi kevyttä liikennettä, pyöräilijöitä. Pitää uudistaa tieverkostoa. On tärkeää ottaa huomioon kaikki käyttäjät, kaikki liikennemuodot, koska siinähän voidaan toteuttaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Kolmas on tiedotusvalistus. Meidän täytyy sitoutua kaikissa jäsenvaltioissa ennaltaehkäisevään toimintoon, valistukseen, tiedotukseen. Turvallisuusaihe kaikissa liikennemuodoissa on meidän keskeinen tavoitteemme. Se on tavoitteemme, johon meidän pitää päästä ja varo- resursseja pitää olla sen mukaisia. Siihen pitää varata resursseja. Emme me anteeksi, meillä ei ole paljon resursseja, meillä on prioriteetit, mutta on, olisi erheellistä asettaa vastakkain investoinnit yhtäältä, jos ajattelemme hyvää huoltoa ja ylläpitoa, ja investoinnit suuria hankkeita varten. Nämä kummatkin ovat tärkeitä. Meidän pitää investoida, ja, mutta pitää myös huolta ja ylläpitää painopistealueet, prioriteetit pitää valita aina tilanteen ja olosuhteiden mukaan. Me annamme tietyt määräajat joidenkin painopistealueiden toteuttamiseksi ja haluamme myös valvoa, miten investointeja on toteutettu. Toinen aihe, keskeinen se oli toinen tärkeä aihe. Monet kollegat puhuivat sosiaalisesta polkumyynnistä ilmailuliikenteessä. Tämä on keskeinen myös liikenteessä, ei vain ainoastaan ilmailuliikenteessä. Meillähän on myös ähm, kuorma-autoliikenne, josta löytyy paljon sosiaalista polkumyyntiä. Me ähm, liikenneministerit kokouksessa. Me aiomme työstää tätä asiaa perinpohjaisesti. Tässä on kaksi asiaa nyt, jotka painavat paljon. Ensinnäkin tämän polkumyynnin vaikutus turvallisuuteen? Koko liikennesektoria ajatellen. Kulujen vähentäminen. di standard di... Ei tarkoita, että laatu olisi riittävää. Ja totta kai se silloin no se vaarantaa turvaa, kansalaisten turvallisuuden Euroopassa. Toinen aihe puheenjohtajakautemme aikana on se on prioriteetti, se on parlamentin ja kaikkien jäsenvaltioiden prioriteetti, niin nimittäin tarjota työtä. Meidän täytyy todella tehdä hartiavoimin työtä kasvun, mutta erityisesti työllisyyden eteen. Työn pitää olla ihmisarvoista, ei ole kyse vain työn turvallisuudesta. Työ pitää jakaa myös arvokkaasti, ihmisarvoa, ihmisarvoa kunnioittain. Sen takia minä olen sanonut useasti, että EU-komission pitää edetä kahdella rintamalla. Tekninen pilari on yksi nimen tekninen direktiivi, mutta on myös toinen tekijä, jota ei täälläkään saa unohtaa, koska teidän tehtävänhän kuuluu se aika voimallisesti. Se on niin politiikka, poliittiset painopistealueet eurooppalaisessa liikennepolitiikassa ei kaikki ole pelkkää tekniikkaa. On myös tekijöitä, joiden avulla voidaan linjata ja luotsata meidän toimintaamme. On itsestään selvää, että tämä on äärimmäisen tärkeää. Vielä lopuksi muutama sana satamista. Voisin sanoa, että Satamat muodostavat 80 prosenttia Euroopassa liikkuvasta tavaraliikenteestä. Sehän on aivan elintärkeä sektori. Se on elintärkeä jokaiselle jäsenvaltiolle. Meidän täytyy vahvistaa, kehittää järjestelmiä satamasektorilla. Ja mehän keskustelemme jatkuvasti tästä parlamentin kanssa. Tämä tulee olemaan tulevan ohjausjakson yksi keskeisimmistä kohdista. Kiitos paljon siitä, että jaksoitte kuunnella minua, teidän kohteliaisuudestanne, kärsivällisyydestänne. Kuuntelitte minua, kiitän puheenjohtajaa siitä, että tarjosi minulle mahdollisuuden vastata kaikkiin, vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Voin jatkaa tätä keskustelua yksityisesti, kun puhuitte tästä valinnasta Torinon ja Lyonin ja Berliinin ja Wroclawn välillä. Ich sag zunächst mal. Ensinnäkin kiitoksia teille, herra ministeri, teidän vastauksistanne, vaikka ette tosin vastannutkaan minun kysymykseeni. Ehkä voimme puhua tästä kahden kesken. Kello 15 jatkamme kokousta, silloin paikalla on herra Kallassa. Kiitoksia myöskin tulkeli siitä, että he suostuivat tekemään hieman yli töitä, jotta pystymme saattamaan loppuun tämän keskustelun ministeri Lupin kanssa. Kiitoksia. Kokous keskeytetään jatkuu kello 15.